Um, Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tämähän on aivan tungokseen asti täynnä tämä huone. Täällä on hyvin paljon kiinnostavia ihmisiä. Kolme jäsentä näyttäisi olevan paikalla. Loistavaa, joten voimme nopeasti päättää. Jospa me nyt sitten hoidamme nämä sähkökoneäänestykset pois alta. Äh, no, on, vastustaako joku tätä? Ei, ei, ei, pahoittelut, pahoittelut. No niin, me aloitamme. Ensimmäinen kohta, kohta seitsemän. Ah, kyllä hän on täällä paikalla. Anteeksi, anteeksi, en nähnyt sinua. Eli siis kolme ja yksi. Edustaja Matias on paikalla. Ja hän nyt sitten kertoo meille tästä. Ole hyvä ja aloita. Bom dia, obrigada, senhor presidente. Ähm. Oikein hyvää huomenta. Kiitos puheenjohtaja. No, mielestäni olisi toki hyvä idea aloittaa äänestyksillä. Ensimmäistä kertaa oma ryhmäni edustaisi 25 prosenttia tässä valiokunnassa, mutta voi olla, että se ei kuitenkaan nyt onnistu. Kiitos kuitenkin kaikille, jotka täällä ovat tänään paikalla. Nythän käsittelemme yhteistä strategiakehystä EUn tutkimus- ja innovointirahoitukselle. Tämä on ensimmäinen keskustelu aiheesta. Ja haluaisinkin jo kertoa, että käsittelen asiaa hyvin yleisesti. Luonnollisesti tätä asiaa syvennetään keskustelujen edetessä – kun kollegatkin voivat kysymyksiä ja huomioitaan esittää. Meillä on kuitenkin hyvin tiukka aikataulu, jotta parlamentti voisi esittää kantansa tästä asiasta ajoissa. Mielestäni on kyse asiasta, joka on meille hyvin tärkeä, huolimatta tästä tiukasta aikataulusta, ja siksi meidän pitää tätä käsitellä hyvin syvällisesti. Yhteinen strategiakehys käsittää useita hyvin tärkeitä kysymyksiä, joita meidän on pohdittava melko lailla varovaisesti. Kun ajattelemme tutkimuspolitiikan kehitystä ja tulevaisuutta EU:ssa, se on hyvin keskeinen asia, tästä varmasti kaikki olemme yhtä mieltä. On useita perusperiaatteita, hyvin tärkeitä periaatteita, jotka määritellään komission vihreässä kirjassa. Ei pidä unohtaa myöskään haasteita, jotka liittyvät ongelmiin, joita, jotka on jo määritetty liittyen nykyisiin välineisiin ja alan rahoitukseen. Meidän täytyy myös määritellä tavoitteet. Meidän on pyrittävä yksinkertaistamaan näitä välineitä. Meidän on pyrittävä lisäämään EU:ssa tutkimuksen rahoitusta. Meidän täytyy myöskin helpottaa osallistumista näihin ohjelmiin. Näistä olemme jo puhuneet aiemmissa kokouksissamme. Viidenneksi on ehdottoman tärkeää, että nykyisiin tutkimusohjelmiin ja innovointiohjelmiin osallistumista lisätään. Sehän on aivan itsestään selvää. Ja kuudenneksi haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää kilpailukyky on se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja hyvin tärkeää on myöskin EUn tuki tutkimukselle. Nämä asiat ovat aivan erityisen tärkeitä vihreässä kirjassa esitettyjen haasteiden suhteen. Lopuksi haluaisin käsitellä erästä avointa kysymystä – nämä välineet ja mekanismit muuttuvat jatkuvasti, mikä vaikeuttaa eurooppalaisen tutkimusalueen edistämistä. Tähän on useita syitä ja me jo valiokunnan edellisissä keskusteluissa olemme korostaneet eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä. Kyse on kuitenkin hyvin perustavanlaatuisesta asiasta tässä yhteisessä kehyksessä. Ensinnäkin on päästävä eroon päällekkäisyyksistä ja alan sirpaloitumisesta. Meillä on tietyt periaatteet, mutta mutta sirpaloitumista ei pidä ja kaksi päällekkäisyyksiä ei pidä aina pyrkiä vain estämään, niitä täytyy vähentää kuitenkin. Mehän tiedämme, että koordinointiprosessin tehokkuus EU-tasolla toimi- ja toimielinten välinen kilpailu, jatkuva kilpailu vaikuttavat myöskin paikallisiin valmiuksiin eurooppalainen tutkimusneuvosto ei saa joutua liian vaikeaan tilanteeseen. On voitava huomioida e, alueelliset erot ja alueellinen yhdenmukaisuus. Sirpaloitumiseen täytyy siis puuttua ja hajanaisuuteen täytyy puuttua, mutta järkevällä tavalla. Luonnollisesti keskusteluja on käytävä enemmän. Tätä on ehdottomasti edistettävä, mutta on myöskin sellaisia jäsenvaltioita, joiden tilanne on hyvin erilainen verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Joten me pyrimme siihen, että huippuosaamista rahoitetaan – nykyisen EU-kehyksen puitteissa. Sitten jos viitataan talous- ja sosiaalikriisiin EU:ssa, mehän tunnemme tämän kriisin kaikki, se ei saa muodostua esteeksi näiden hankkeiden edistämisen tiellä ja siksi meidän täytyy juuri korostaa eurooppalaista tutkimusaluetta myöskin näinä kriisiaikoina. On myös tiettyä ristiriitaisuutta, joka täytyy ottaa huomioon. Julkiset investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat kasvaneet ja ne ovat isommat kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, mutta meillä, meidän tuloksemme ovat huonompia koulu- korkeakoulutukseen investoimme vähemmän kuin Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa tulokset ovat hyviä kuitenkin. Olemme tilanteessa, jossa korkeasti koulutettujen henkilöiden vähyys voi estää tai ainakin hankaloittaa eurooppalaisen tutkimusalueen kehittymistä. Näin ollen meidän on pohdittava investointeja julkiseen korkeakoulutukseen ja kehitykseen – Ovatko investoinnit nyt riittäviä? Varmaankin jossakin vaiheessa meidän on vakautettava tuo rahoitus ja jäsenvaltioilla on oltava käytössään kaikki mahdolliset kannustusvälineet, jotta korkeakoulutukseen suunnattua rahoitusta saadaan lisättyä ja tutkijoiden ammattitaitoa parannettua. Eurooppalaisella tutkimusalueella tukeudutaan hyvin pitkälti siihen, että eurooppalaisilla tutkijoilla on melko huonot ja epävarmat työolot, ja tämäkin on luonnollisesti otettava huomioon. Tästä puhutaankin vihreässä kirjassa. kun otetaan huomioon se, että meillä on melko lailla erilaisia ongelmia ja rahoitus on rajallista, kun otetaan huomioon nykyinen rahoituskriisi ja yhteiskunnallinen kriisi, niin mielestäni on ainakin pidettävä nykyiset varat, nykyisen rahoituksen taso ja kohesiorahastot ennallaan. Sillä tavoin voimme saavuttaa oikeudenmukaisuuden Euroopassa tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Näin ollen lähentymisen täytyy olla tärkeä ja kunnianhimoinen tavoite eurooppalaisella tutkimusalueella. Vielä muutama kohta hyvin nopeasti, koska sitten haluan kuulla luonnollisestikin kollegoiden kommentteja tästä ensimmäisessä keskustelussa. Ensinnäkin tarvitaan selkeää tukea sille, että tutkimus- ja innovointiohjelmien tavoitteet määritetään selkeästi. Talousarviokysymykset tätä vaativat. Ensinnäkin yksi tavoite on se, että erilaisia tutkimus-, innovaatio- ja kehitysohjelmia yksinkertaistetaan. Toiseksi Vaikkakin ymmärrän ne syyt, joiden vuoksi ajatu, erilaiset ajatukset ja ideat on saatava toteutettua käytännössä palveluina ja uusina tuotteina niin tuotteita ja palveluita täytyy katsoa laaja-alaisesti, varsinkin tällä kriisin hetkellä. Vihreässä kirjassa on yksi luultavastikin tahaton puute, mutta kun ajatellaan sitä, miten ehdotuksia, ideoita luodaan ja luodaan uusia palveluita, niin se edellyttää sitä, että kaikki kansalaiset pitävät tätä kaikille yhteisenä hyödykkeenä. Näin ollen eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovointialueen vahvistaminen on mielestäni tehtävä globaalisti unohtamatta muita maailman osia. Sitten vielä asiakirjoista, joista me keskustelemme jotta voimme erilaisiin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastata. Nyt on mielestäni oikea hetki määritellä nuo yhteiskunnalliset haasteet. Ja näin ollen kehotan kollegoita keskustelemaan tästä ja syventämään näitä kysymyksiä. On yhteiskunnallisia haasteita, teknologisten haasteiden lisäksi ja näitä yhteiskunnallisia haasteita ei missään nimessä saisi unohtaa. Näin ollen, kuten jo aiemminkin olen todennut, emme voi sivuuttaa humanistisia tieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Euroopan tutkimusneuvoston merkitys on huomioitava ja sen rahoitusta on edistettävä. Lisäksi esimerkiksi Marie Curie-ohjelman rahoitus on pidettävä ennallaan, mutta emme saa unohtaa yhteiskuntatieteitä sekä humanistisia tieteitä. Meillä on hyvin vähän liikkumavaraa toimia sellaisessa yhteiskunnassa, jota emme tunne. Ja tämä asia pitäisi tunnustaa koska kyse on yhdestä lisäarvoa tuovasta asiasta, eikä päinvastoin. Kiitos. Ja, damit bedanke ich mich herzlich und darf... Minä kiitän ja nyt annan varjoesittelijöille puheenvuoron. Rova Herzog ensimmäisenä. Thanks, uh, thanks chairman. I, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin siis herra Högmark puhuisi nyt. Ensin hän on suuremmasta ryhmästä No niin, niin, oh. Minulla on tästä, tässä varjoesittelyiden lista, jos haluatte, niin sitten tulette seuraavana. Mutta olkaa hyvä, kollega Eiler. Siis Aivan aluksi minä haluan kiittää kollega Matiasta tästä esityksestä. Minä en ole vielä kovin pitkään täällä parlamentissa, mutta ensimmäistä kertaa kuulin parlamentissa, että esittelijä kohteliaisuudesta tai muuten vain toteaa, että hän häntä kiinnostaa enemmän se, mitä muut tähän toteavat, kuin että mitä hän itse tästä mm, miettii. Tämä tietysti on hyvin toiveita herättävää ja hyvä pohja yhteistyölle. Tämä on hyvin harvinainen toteamus. No, muutama huomautus nyt tähän asiaan. No kysymys siitä, että miten tutkimuksen puiteohjelma kahdeksan muokataan. Siihen liittyy se kysymys, että jääkö Lissabonin strategiasta jotakin jäljelle. Me olemme nähneet näissä väliraporteissa, mitä tulee kilpailukykyyn, mitä tulee näihin korkealle asoitettuihin tavoitteisiin, joita EU on asettanut globalisoituneessa maailmassa. Samalla tasolla Yhdysvaltain kanssa ja, ja myöskin Aasian kehityksen kanssa, pysyäkseen siis näiden kanssa samalla tasolla, niin tämä ei ole onnistunut. No meillä tulee olemaan sellainen budjetti, joka tullaan parhaassa tapauksessa jäädyttämään tälle tasolle, joka siis tarkoittaa sitten leikkauksia. No tällä Kasilla on sen takia niin tärkeä merkitys, koska kysehän on siitä, että mitä Lissabonin tavoitteista on jäänyt jäljelle ja olemmeko siinä tilanteessa, että tämän budjetin avulla voimme saada aikaiseksi voimakkaan taloudellisen, mutta myöskin mitä tulee eurooppalaiseen näkemykseen, voimakkaan tavoitteen, jos me pysymme FP7 tasolla, niin kyseessä ei ole ainoastaan status quo, vaan tutkimusponnistelut Euroopan tasolla jäävät yksittäisten jäsenvaltioiden harteille. Joten tässä ainoastaan nimellisesti toimitaan tämän eurooppalaisen idean mukaisesti, mutta nämä eivät kuitenkaan ole kestäviä. Joten tämä FP8 keskustelu siitä on poliittinen ja taloudellinen, eli voidaan pohtia, että haluammeko todellakin yhteistä Eurooppaa, kuin että pohtisimme ainoastaan tutkimuspolitiikkaa tai jotakin lukua kokonaisbudjetissa. Joten nämä puitteet ovat hyvin selkeät. No, parlamenttina meidän tulisikin pohtia, että löydämmekö yhteisen kannan. Se tulee olemaan ainoa mahdollisuus, joka tällä hetkellä kun nyt ajatellaan komission kantaa, joka on hiukan jarruttelevaa, että sitä saataisiin edistymään ja myöskin neuvoston skeptinen kanta vaikuttaa tähän. Joten tästä syystä mielestäni onkin tärkeää heti tehdä selväksi se, että mistä on kyse. Jos nämä itse määritellyt tavoitteet halutaan saavuttaa Lissabonin nimissä, niin meidän täytyy kaksinkertaistaa budjettimme. Ainoastaan tämä saa meidät kansainvälisellä tasolla samalle tasolle Yhdysvaltain ja Aasian kehitysten kanssa. No toisekseen meillä on konflikti, josta meidän täytyy avoimesti puhua. Tällainen konflikti oli jo FP7 kohdalla, puiteohjelma 7 kohdalla me ratkaisimme tämän, se oli hankalaa, mutta me kykenemme neuvotteluissa olemaan vahvoja. Ja kysyssä on siis jatkuva konflikti uusien jäsenvaltioiden ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Kyse on siis suurten ja pienten jäsenvaltioiden välisestä konfliktista. No, mistä tässä on kyse? Me olemme sitoutuneet ja mielestäni on myöskin tärkeää, että me pidämme kiinni tästä tavoitteesta saada aikaiseksi parasta mahdollista aikaiseksi tässä tutkimuksen puiteohjelmassa, mutta seitsemännen puiteohjelman tuloshan on myöskin sellainen, että koko joukko jäsenvaltioita ei voinut osallistua ohjelmiin siinä määrin, koska rakenteet ovat edelleen valmisteilla. Tutkimus joillakin alueilla on toiminut hyvin, mutta kaiken kaikkiaan ne eivät ole sillä tasolla, jolla me haluamme ne Euroopassa nähdä. Joten tämä tarkoittaa myöskin neuvotteluja silmällä pitäen, kun ajatellaan kahdeksatta puitesohjelmaa, että tämä on jatkuva ongelma, koska yhtäältä uusien jäsenvaltioiden täytyy olla kiinnostuneita siitä, että ne osallistuvat voimakkaammin ohjelmaan. Tämä tähän mennessä kuitenkin on tarkoittanut sitä, että kun ajatellaan, tai on asetettu kyseenalaiseksi tämä täydellisyyden absoluuttinen kriteeri. Ja toisaalta on myöskin jäsenvaltioita, jotka tote, toteavat, että jos tämä asetetaan kyseenalaiseksi, niin sitten meillä ei ole mitään intressejä tukea eurooppalaisia oh-, ohjelmia, vaan pitäydymme kansallisissa ohjelmissa. Meidän täytyy avoimesti puhua tästä aiheesta. Meidän täytyy myöskin varhaisessa vaiheessa löytää kompromissi parlamentissa, koska muuten me jakaudumme tämän kysymyksen osalta myöskin neuvostossa. Jakaudutaan, emmekä saa mitään, tai mitään kasvua ei ole odotettavissa kahdeksannen puiteohjelman osalta. Eli se, mitä meidän tulisi tässä vihreässä kirjassa muotoilla, on se, että me pidämme kiinni siitä periaatteesta, että täydellisyys on kriteeri. Tämä on myöskin tarpeen, jotta maailmanlaajuisesti voidaan pysyä mukana kilpailussa. Mutta toisaalta me myöskin etsimme ratkaisua sille, että miten me voimme integroida nämä eri intressit. Ja tämä Stairway to Excellence on siis otsikkona tässä tarkoitus on se, että tietyt rakenteet jäsenvaltioissa saataisiin lähemmäksi kyseistä tavoitetta. Sitä aseteta kyseenalaiseksi, mutta me myöskin tarjoamme mahdollisuuksia, jotta päästään tuolle kyseiselle tasolle. Jos me tämän kompromissin saamme aikaiseksi, niin meillä tulee olemaan hyvin vahva parlamentin kanta, mutta jos kompromissia ei löydy, parlamentin kanta tulee olemaan kokemuksen mukaan hyvin heikko. No sitten kolmas suuri aihepiiri on kysymys, josta puhutaan. Eli miten pitkälle tutkimuksen puite, puiteohjelma liittyy palvelujen kilpailukykyyn. No on selvää, että meidän täytyy löytää tasapaino tarpeellisen perustutkimuksen ja muiden tutkimussuuntauksien välillä tämä on Euroopan tutkimuskentän vahvuus. Ja sitten toisaalta tähän liittyy myöskin kysymys, että miten innovointi tutkimustulosten täytäntöönpano voidaan muuttaa, muuttaa konkreettisiksi tuotteiksi ja talouskasvuksi. Joten tämän tutkimus, kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman kautta esiintyykin kysymys, että miten me voimme tähän ikään kuin CIPn mukaisesti saada tämä, tähän mukaan? Onko tämä puhdas kehitys, tutkimusohjelma vai tutkimukseen ja kehitykseen liittyvä ohjelma? Voitaisiinko se liittää CIP? hen Esimerkiksi konkreettisten menetelmien avulla voitaisiin käyttää sellaista teknologiaa, jotta tämä saataisiin täytäntöön pantua näissä maissa. Tämä on hyvin konkreettinen näkökanta, joten mielestäni on hienoa, että komissio vaikka nyt kanta onkin melko heikko vihreässä kirjassa, niin innovointiaihe on otettu tässä hyvin vahvasti esille. Joten Euroopan kasvutavoitteet ovat hyvin vahvasti tässä myöskin mukana. No sitten kaksi viimeistä aihepiiriä liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön. Mehän puhumme kansainvälisestä yhteistyöstä, mutta seitsemännen puiteohjelman kohdalla tilanne on ollut melko heikko, mitä tulee tähän kysymykseen. Eli kun ajatellaan monia maita, tutkimusinstituutioita esimerkiksi Aasiassa tai Pohjois-Amerikassa, niin kun ajatellaan päätöksenteon hitautta puiteohjelmassa, seitsemännessä puiteohjelmassa, niin tämä ei ole houkutteleva heille. Esimerkiksi Aasiassa ei olla valmiita ryhtymään hankkeisiin Euroopan kanssa, koska päätöksenteko kestää puolitoista kaksi vuotta. Tämä ei ole kilpailukykyistä kansainvälisellä tasolla, joten tämä kansainvälisen yhteistyön aihe on sellainen, että sitä täytyy massiivisesti vahvistaa ja täytyy myöskin pohtia, millaisia rakennemuutoksia tarvitaan, jotta saadaan parempia ja nopeampia päätöksiä. No sitten viimeinen asia liittyy eurooppalaisten suurhankkeiden rahoitukseen. No implisiittisesti niitä rahoitetaan seitsemännesestä puiteohjelmasta. Esimerkiksi ITER ja Galileo ovat tällaisia hankkeita. Joten voidaan olettaa, että kun ajatellaan klassista budjetin hallinnointia, näin ei voida tulevaisuudessa enää tehdä. Minä haluan tässä vielä muistuttaa teitä kompromissipyrkimyksistä ITERin suhteen. Siinähän budjettijäänteistä, siis niistä, joita meillä oli jäljellä, seitsemästä puiteohjelmasta, niin yritimme sitä kautta saada rahoitusta, ainakin keskipitkän aikavälin rahoitusta eh, eurooppalaiselle suurhankkeelle, että se ei toiminut. Ja on täysin selvää, että eh, jatkuvasta tutkimuksen puiteohjelmasta kahdeksan me emme kykene saamaan riittäviä investointeja ITERin ja Galileon esimerkiksi. Me tarvitsemme oman budjettikohdan, jossa määrätään eurooppalaisten suurhankkeiden rahoituksesta. Me emme voi tällaista tutkimuksen puiteohjelmasta, joka on jo käynnissä, rahoittaa näitä suurhankkeita. No menneisyydessä tämä onnistui, mutta kun ajatellaan nyt tulevaisuutta, niin meidän täytyy tutkimuksen puiteohjelman ohella saada oma budjettikohta tälle rahoitukselle. No sitten vielä aivan vihoviimeinen aihe, koska kaikissa sunnuntai-puheissa ja kaikkien kollegoiden puheissa tätä on aina painotettu, niin otan tämä esille. Kyse on pk-yrityksistä. Meidän täytyy tässä hiukan päästä eroon näistä omista valheellisista ajatuksistamme. Joko meidän täytyy varata oma osa-alue tutkimuksen puiteohjelmasta tälle joko me olemme valmiita sanomaan, että tietyillä aloilla voidaan hyväksyä yksinkertaistettuja menettelyjä, että voidaan hyväksyä se, että PK-yrityksiä ei voida integroida monivuotisiin ohjelmiin. Tai sitten meidän täytyy todeta, että nämä ovat ainoastaan tällaista puhelua me olemme jo viiden ohjelman kautta, kun ajatellaan sitä kiintiötä, joka on asetettu pk-yrityksille, niin sitä ei ole tavoitettu ja meidän täytyy löytää tähän vastaus. Tai emme voi aina painottaa tätä ja sitten kuulla sitä, että meille sanotaan, että me kyllä puhumme tästä, mutta emme koskaan tee asialle mitään. No se, että meillä olisi alakohtaiset lähestymistavat PK-yrityksille, niin se on tärkeää. Siis kyse ei ole esimerkiksi PK-yrityksistä, jotka ovat ikään kuin kreikkalaisesta kioskeista ruotsalaisiin suuryrityksiin ja että löydettäisiin tähän jokin tasapaino. Siis kyse ei ole siitä, että mitä tapahtuu yksittäisillä sektoreilla. Me emme voi integroida näitä kaikkia yrityksiä eurooppalaiseen ohjelmaan, mutta esimerkiksi tällainen yritys IT-alalla, no se on ehkä eh, hiukan liian kapea-alainen. Sitä pitäisi ajatella hiukan laajemmasta näkökulmasta. Joten tässä on hyvin paljon mahdollisuuksia integroida näitä PK-yrityksiä. Meidän täytyy löytää tässä hyvin älykkäät alakohtaiset järjestelyt. Kiitoksia. Täällä on kuusi puheenvuoropyyntöä komissio ja sitten esittelijä kello kymmenen äänestetään. Joko sitten noudatetaan sitä sääntöä, että kaikki pyrkivät puhumaan vähän lyhyemmin tai sitten ne viimeiset eivät puhu enää. Rouva Herzog on seuraavana. Chairman, I just wanted to... Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain olla, noudattaa sitä sääntöä, että isomman ryhmän varjoesittelijä puhuu ensin. Ja tästä, tätä tehokkuusperiaatetta voidaan tässä myös noudattaa, nimittäin EPPn edustaja mainitsi niitä monia asioita, joita minä en halua enää toistaa. Mielestäni tämän parlamentin tämä parlamentti on todellakin allekirjoittanut Eurooppa 2020 strategian ja jos näin on, niin meidän täytyy todellakin toimia niin, että innovaatiossa ja tutkimusasioissa toimimme sillä tavalla, että noudatamme, todella saavutamme tuon strategian tavoitteet ja tänään täytyy aloittaa tämä työ. Täytyy siis investoida tutkimukseen ja innovointiin. No me olemme tästä samaa mieltä, mutta tämän vuosikymmenen tulokset eivät ole kovinkaan hyviä. Eri hallituksissa on ministereitä, jotka päättävät talousasioista ja sitten päätetään muista asioista. Heillä on ristiriitoja. Voimme varmaankin olla yhtä mieltä siitä, että yhteisellä strategia kehyksellä voidaan saavuttaa strategian tavoitteet, mutta mutta PK-yritykset täytyy todellakin huomioida ja niitä varten täytyy olla alakohtaisia ohjelmia, kuten EPPn edustaja sanoi. Mutta mikä on sitten ongelma? No meidän täytyy todellakin selkeästi sanottava se, että innovoinnin tavoite on muuttunut. Innovointi ja tutkimus ei koske pelkästään korkean teknologian yrityksiä, se koskee myöskin yhteiskunnallista innovointia. Mutta kun sanomme tämän, niin meidän täytyy hyväksyä se, että jos ei ole riittäviä varoja innovointiin, jos vain pidämme varat samalla tasolla kuin aikaisemmissa puiteohjelmissa, se ei riitä. Tarvitaan rahaa, jos haluamme päästä Eurooppa 2020-strategian tavoitteisiin. Tämän asian pitää siis muuttua ja parlamentin täytyy toimia yhtenäisenä. Täytyy päättää, että yhteisen strategiakehyksen täytyy olla suurempi kuin mitä meillä aikaisemmin on ollut, ja toivon, että tässä valiokunnassa ollaan yksimielisiä tästä. Vielä tästä rahoituspuolesta. Yksi asia, joka tästä varmastikin puuttuu, on budjettiasia, joka liittyy hallinnolliseen taakkaan. Tutkimuksen ja innovoinnin osa, asioista suuri osa kuuluu hallinnon budjettikohtaan budjetissa. Ja jos puhumme monikaan, monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin tämä on otettava huomioon. Hallinnon alaisuuteen kuuluvia budjettikohtia täytyy todella tarkastella ja niiden varojen käyttöä täytyy valvoa, jottei varoja käytetä muihin kohteisiin. Lisäksi haluaisin sanoa, että tässä on eräänlaista toimielimeen riittyvää innovointia. Jos ajattelemme eurooppalaista yritysten verkostoa, SIP-ohjelmaa. Yhteisrahoitus on hyvin tärkeää, koska usein katsotaan, että jos EU laatii jonkunlaisen välineen, niin sitten äh, puhutaan yhteisrahoituksesta ja jäsenvaltiot ottavat heti rahat, että nehän tulevat vain Euroopan parlamentilta. Meidän täytyy olla tässä todella varovaisia, ettemme ole tässä jotain hyväntekeväisyysjärjestöjä jäsenvaltioille. Kansainvälisestä yhteistyöstäkin puhuttiin. Mielestäni se on tärkeää. Kun ajatellaan näitä hankkeita, olipa kyse ITERistä tai Galileosta tai muista. Meidän täytyy parlamenttina yhdistää voimamme, jotta BKT, inve, BKTstä otetut investoinnit lisääntyvät. Ministerit täytyy saada tähän mukaan, muuten EU ei ole uskottava. Muuten me teemme vain politiikkaa yhdellä laidalla ja toisella laidalla ei ole rahoja sitten tämän toteuttamiseksi. Kiitos. Frau Cavallo. Rova Carvalho. Thank you, Sharon. I would like to thank the... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää esittelijää ja haluaisin todeta, mitkä minun mielestäni tulisivat olla perusperiaatteet, kun ajatellaan innovointi- ja tutkimusohjelmien seuraavaa sukupolvea. Meillä on liikaa hallintoa. Toisekseen, kun ajatellaan teknistä kehitystä, pitää arvioida tuloksia ja innovointia. Ja myöskin pitäisi myöskin yhdistää rakennerahaston. Tämän ei tulisi ainoastaan sisältää tämä täydellisyysulottuvuus, vaan myöskin tapa, miten sinne päästään. No sitten tietysti tulevassa budjetissa tarvittaisiin kaksinkertaista budjettia tälle alueelle ja sitten kansainvälinen yhteistyö on tässä tärkeää. Mielestäni meillä tulisi olla yksinkertaisempi kahdeksas puiteohjelma, joka linkitettäisiin CIP hen ja IT-ohjelmiin mutta tällä voisi olla kolme pilaria. Mielestäni meillä tulisi olla myöskin vähemmän pragmaattisia tavoitteita kuin mitä nyt. Ja sitten tulisi myöskin pohtia tätä tutkimuskysymystä alhaalta ylöspäin. Ja tutkimusneuvostohan tätä on jo ajanut. Mielestäni meillä tulisi olla samankaltainen lähestymistapa myöskin yhteistyöohjelmissa. Mielestäni yhteistyöohjelma on hyvin tärkeä elementti tässä kahdeksannessa puiteohjelmassa, seitsemännessä puiteohjelmassa sen tulisi olla myöskin sitä kahdeksannessa, mutta me voisimme ajatella samankaltaista ohjelmaa, niin kuin meillä on esimerkiksi tulevaisuuden teknisissä ohjelmissa jo olemassa – osallistujat määrittelevät, että mitkä ovat ne uudet teknologiat, joita käytetään tieteellisellä puolella työjärjestyksessä. Meillä on olemassa sääntöjä liittyen yhteisiin aloitteisiin liittyen siihen, että olisimme avoimempia, että meillä olisi parempi pääsy PK-yrityksiin. Ohjelmat täytyy luoda uudestaan niin kuin jo todettiin. Ja tällä hetkellä suurin osa ohjelmi, ohjelmissa liittyen pk-yrityksiin, niin eh, pk-yritykset eivät itse tästä hyödy kovinkaan paljon. Meidän täytyy myöskin tarjota välineitä, joiden avulla voidaan helpottaa ohjelmien täytäntöönpanoa, jotta saadaan myöskin innovointimarkkinoille. No sitten loppujen lopuksi nuorten tutkijoiden osallistuminen, niin kuin kollega tässä jo painotti. Tämän pitäisi olla yksi tavoite. Meidän täytyy löytää sellaisia tapoja, joilla nuoret tutkijat voitaisiin ottaa mukaan tutkimusohjelmiin sekä teollisuudessa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Ja sitten viimeinen kohta, niin meidän pitäisi tarjota sääntöjen yksinkertaistamispaketti, jota ei vielä ole ollut – ja joka ei myöskään ollut tässä puoliväliarvioinnissa. Minä olen iloinen, koska minä siis pidän tai kuuntelen sitä, mitä tässä yksinkertaistamisasiassa on tehty ja mielestäni on hienoa, että se on tässä mietinnössä otettu esiin. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Danke sehr, Höckmark. Kiitoksia seuraavaksi kollega Höckmark. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos esittelijälle. No, minähän voin olla täällä <laughs> melko lailla samaa mieltä kuin kaikki muut, ja tämä on hyvä asia, koska se osoittaa, että meillä on yhteisymmärrys suunnasta, johon meidän on lähdettävä. Minulla on kolme asiaa. Ensinnäkin yksinkertaistaminen, yksinkertaistaminen, yksinkertaistaminen. Tämä on hyvin tärkeää mainita, koska kyse ei ole vain byrokratiasta. Yksinkertaistamisella, yksinkertaistamisella, yksinkertaistalle voimme myöskin lisätä prosessin dynamiikkaa ja tehokkuutta, joten tähän liittyy myöskin laadukas, laatu, kun puhumme yksinkertaistamisesta. Tämä näkyy viimeisessä puiteohjelmassa – jotain edistystä on tapahtunut, mutta vielä on tehtävää jäljellä. Jos nyt ajatellaan vaikkapa PK-yrityksiä ja innovoijia, jotka määrittelevät oman yrityksensä dynaamisen prosessin. Toiseksi rahoitustavoitteet. Ensinnäkin täytyy pyrkiä kaksinkertaistamaan rahoituks- tutkimukseen osoitettu rahoitus. Olemme puhuneet tästä jo aikaisemmin. Ja kaikessa palataan siitä, onko Yhdysvallat tai EU tiedemaailman johtaja. Jos katsotaan 50 vuotta taaksepäin, niin suurin osa tutkimuksesta tehtiin EU:ssa ja Yhdysvalloissa, mutta nyt asiat muuttuvat nopeasti. Pian Kiinalla ja Intialla on enemmän tiedemiehiä kuin EUlla ja Yhdysvalloilla. Tämän osoittavat tilastot. 12 miljoonaa pelkästään Kiinassa. Täällä onneksi kollegat tukee. Täällä on Saksan valtuuskunta tukena, niin, niin kuin aina. Tämä on siis hyvin tärkeä asia. Ja viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy myöskin parantaa tutkijoiden liikkuvuutta. Tämä on yksi Yhdysvaltain ja anglosaksisen maailman tutkimuksen menestyksen avaimista, koska eri tutkijat eri maista ovat päässeet eri tutkimuskeskuksiin. Ja tähän on minä puhun tällaisesta research voucherista. Täytyy tukea näitä rahalla niitä johtavia tutkimuskeskuksia. Kiitos. Kiitoksia kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Marisa Matiasta esityksestä, myöskin tuosta avoimuudesta näitä huomioita kohtaan. Ensinnäkin menetelmiin riittyvä ongelma. Euroopan komissio sanoo, että kesäkuussa 2011 täytyy antaa esitykset rahoituskehystä varten, mutta olemme tässä myöhässä. Meitä ikään, kuin pakotetaan menevään nopeammin ja nopeammin ja sitten teemme tyhmyyksiä. Näin ollen meidän täytyy ehdottomasti voida keskustella riittävän kauan näistä poliittisista seikoista. Ja jos kerran aikataulu on kovin tiukka, niin ainakin Euroopan komission on hyväksyttävä joustavuus. Se tarkoittaa sitä, että kun olemme hyväksyneet tekstit, niin tilanteen mukaan niitä on voitava myös muuttaa. Minä yritin tehdä tätä seitsemännen puite ohjelman suhteen ja 182 artikla perus sopimuksesta mahdollistaisi tällaisen strategia Eurooppa 2020, Lissabonin strategia. Tässä on todella hirvittävän hankalat ajat ja kriisi ja on sanottu, että seitsemännen puiteohjelman rahoitusta ei voida tämän takia muuttaa. Lopuksi pahoittelen sitä, että vihreässä kirjassa ei käsitellä tutkimuksen ongelmia yleisellä tasolla. Kun sanon yleisellä tasolla, niin se tarkoittaa alueita, kansallista tasoa ja EU-tasoa. Minun ehdotukseni on se, että tilintarkastustuomioistuin ja 27 kansallista tilintarkastuselintä järjestävät tarkastuksen tästä asiasta. Miten rahoitetaan näitä? Meidän täytyy eurooppalaista tutkimus ja innovointi, mutta emme onnistu siinä ilman jäsenvaltioita. Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto jatkuvasti sanovat, että EUn ja jäsenvaltioiden yhdessä täytyy toimia. Se onkin juuri kahdeksannen puiteohjelman menestyksen salaisuus. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minä järjestin pienen vuoropuhelun eh, instituutioiden, professoreiden ja muiden johtajien kanssa Puolassa he kertoivat, että mitä he odottavat tältä seuraavalta puiteohjelmalta. No, täällä on muutama asia otettu jo esille. Olen itse professori, joten minä myöskin olin mukana tässä. Niin kuin totesin jo, muutama ongelma otettiin esille. Infrastruktuuri on täysin ratkaiseva. Monet näistä laitoksista ovat sellaisia, että niillä ei ole hyvää infrastruktuuria, jotta ne voisivat osallistua tähän. No, tietysti tämä liittyy muodollisuuteen. Se on täysin kestämätöntä, että niille laitoksille, joilla ei ole riittävästi hallintokapasiteettia. No yleensä ottaen se, mitä he sanovat, on se, että ne kyllä ovat kiinnostuneita osallistumaan eurooppalaisiin tutkimusohjelmiin, mutta että tämä on vähentynyt. Alussa se oli hyvin kiinnostava silloin, kun liityimme EU-hun, mutta nyt kiinnostus on vähentynyt. Tämä on mielestäni erittäin huono merkki. Ja kun ajatellaan tätä jatkuvasti kasvavaa juopaa, tämä asia on otettava esille ja sitä on käsiteltävä vakavammin. No sitten tämä muodollistaminen raportointi keskipitkän aikavälin. Eli se, että raportoidaan koko ajan. Yleensä arviointi on muodollinen, ei niinkään meritokraattinen ajatellen tuloksia. Kaikki vain pelkäävät tekevänsä virheen, koska rahat eivät tule. Sen sijaan, että todella tehtäisiin jotakin luovaa. No sitten toinen asia, mikä mainittiin, on se, että innovaatio ymmärretään hyvin teknisessä mielessä, ei yhteiskunnallisessa mielessä. Näissä maissa innovointi tarkoittaa esimerkiksi innovatiivista työskentelytapaa. On koko joukko yhteiskunnallisia ja taloudellisia asioita. Ne ymmärretään tässä hyvin kapea-alaisesti. No sitten tämä käytäntö. Tämä on myöskin ohjenuoraa ajatellen kriteeriä. Tätä täytyy käyttää käytännön, käytännön mielessä. Mitä se tarkoittaa? No he toteavat, että yhteiskuntatiede, joka myöskin liittyy tähän innovointiin, sitä kohdellaan huonommin. Hankkeet ovat liian suuria. Minä esimerkiksi osallistuin tällaiseen hankkeeseen, ei tiedä kuka osallistuu, kuka tekee mitäkin. Ja tässä nämä ovat vain pieniä osasia hyvin suuressa kokonaisuudessa Tämä ei ole mitenkään tutkimusinnovatiivinen hanke. No sitten jotkut totesivat, että ehkäpä meidän tulisi ottaa esimerkiksi jotakin yhteistä politiikkaa, kohesiopolitiikkaa mukaan tähän tutkimukseen. Minä en tätä haluaisi seurata. Tämä on uusi ajatus, mutta sitä siis myöskin ehdotettiin. En halua tässä käyttää enempää aikaa, niin kiitos. Kollegin Ford. Kollega Ford. Um, thank you very much and I look forward to working with... Kiitos oikein paljon. Kiitos varjoesittelijöille ja esittelijälle. Ehkäpä kommentoin muiden ihmisten kommentteja. Ensinnäkin tasapaino, joka on saatava kuntoon, laajalaisen osallistumisen ja uippuosaamisen säilyttämisen välille. Se on yksi asia, johon parlamentin pitäisi mielestäni keskus, keskittyä. On todellakin osallistumista edistettävä ja siinä avainsana on yksinkertaistaminen, miten eri toimijat, eri jäsenvaltiot ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pääsisivät helpommin mukaan. Yksi varjoesittelijöistä puhui myös siitä, mikä on asianmukaista. Meidänhän täytyy myöskin saavuttaa tuloksia tieteen alalla. Kavarjo muistaakseni puhui siitä, että tietynlainen tulostenvalvonta olisi tässä hyvä kehys. Sitten tämä Stairway to Excellence, portaat huippuosaamisen, ehkäpä sitä pitäisi kehittää pidemmälle. Tämä ei kuitenkaan toimi riittävän nopeasti. Rahoitus, hankkeiden rahoittamisesta ei päätetä tarpeeksi nopeasti. Minä olen samaa mieltä siitä, että emme päätä riittävän nopeasti mutta jos eivät toimijat Euroopassa halua osallistua, jos ajatellaan vaikkapa teollisuuden toimijoita, heillä, siinähän on melko lyhyt aika, että ensin tehdään tutkimusta ja sitten saadaan tuote markkinoille, jos ajatellaan korkeaa teknologiaa ja sellaista, niin täytyy melko nopeasti saada tuote kilpailuille markkinoille maailmanlaajuisesti. Ja näin ollen kun emme päätä tarvittava nopeasti, niin olemme maailmanmarkkinoilla, globaaleilla markkinoilla, emme ole niin kilpailukykyisiä. Pitäkää mielessä se, että seitsemäs puiteohjelma on ainut sellainen rahoitusväline, johon, myös, jos, johon myös kansainväliset toimijat voivat osallistua ja jota voidaan toteuttaa muuallakin maailmassa. Sitten budjettikohdan ja avoimuudesta, avoimuuden lisäämisestä sekä laajentamisesta. En oikein tiedä, mitä nämä laajemmat hankkeet ovat tässä, mutta oli hyvä keskustella siitä myöhemmin. Sitten se, että energiatehokkuuteen, energiaturvallisuuteen täytyy keskittyä. Nykyisessä puiteohjelmassa on haasteita, niihin on jo puututtukin. Mutta jälleen kerran sanon, että meidän täytyy keskittyä näihin suuriin haasteisiin, kuten energia, huoltovarmuus ja muu. Tässä on kolme pilaria, politiikka, tiede, tutkimus ja näitä täytyy tarkastella. Sitten yksinkertaistamisesta. Se on avain niihin tavoitteisiin pääsemiseksi, joita me tuemme. Ja kaikki vain sanovat aina, että pitäkää nämä välineet yksinkertaisina, älkää monimutkaistako niistä, älkää lisätkö välineitä. Me toimimme paineen alaisuudessa, mutta meidän täytyy silti huolehtia siitä, että investoinnit käytetään oikein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 ja sanoa kahdesta asiasta. Ensinnäkin täydellisyydestä. Sopii se meille sitten tai ei, niin voidaan toki sanoa, että määrärahojen myöntäminen ähm, todellakin edistää tutkimusta. Eli yksi esimerkki Meillä on Euroopassa 238 mm, mm, tohtoriväitöskirjaa ja niistä vain 120 siis tällä alalla. Minusta tuntuu, että meidän täytyy rakenneohjelmia tukea. Minusta meidän pitää pystyä vaatimaan, että ne maat, jotka saavat rakennerahastoista rahaa, ja käyttävät rahaa tutkimukseen, niin pitää olla samat säännöt voimassa kuin puiteohjelmille. Eli ne pitää ulkoisesti arvioida. Suuret infrastruktuuri työt ovat hyvin merkittäviä myöskin Euroopassa. Ja sitten yksi kommentti. Me emme voi tällä hetkellä sanoa, miten pitäisi toimia – mitä tulee tutkijoihin, niin olemme nähneet, että mitkä ovat näitä suuria tutkimuksen voimia. On sanottu, että meillä on 12 miljoonaa tutkijaa, mutta minun, tai että Kiinassa on 12 miljoonaa e, tutkijaa, mutta Intiassa koulutetaan 1,5 miljoonaa insinööriä vuosittain. Kiinassa esimerkiksi maksetaan 100 miljardia tukea, eli tämä on se koko järjestys. Mitä tulee tutkimukseen ja kehitykseen, niin se mitä olemme nähneet tässä tuloksina, niin ei ehkä riitä. tiede on globaalia ja meidän täytyy muodostaa verkkoja ja meidän täytyy keskittyä myöskin osaamiskeskuksiin kuksin Ja sitten haluan antaa puheenvuoron teille, jos haluatte, vai haluaako joku komissiosta joku muu käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen voidessani osallistua tähän ensimmäiseen keskusteluun liittyen tähän yhteiseen puiteohjelmaan ja tähän vihreään kirjaan, jonka komissio esitti muutama kuukausi takaperin. Niin kuin nyt tässä keskustelussa on käynyt ilmi, kaikki kysymykset, jotka olette ottaneet esille, kaikki huolenaiheet ovat samankaltaisia kuin mitä meillä on, joten olemme täysin samaa mieltä näistä aihepiireistä, joita mekin olemme tässä pohtineet. No muutama kohta, jonka haluan ottaa esille. Yksi liittyy tähän tietyn politiikan pirstaloitumiseen. Se, mitä me haluamme saavuttaa tässä esityksessä, me kun ajatellaan uutta puiteohjelmaa, toivomme, että se ei ole tutkimuksen puiteohjelma, vaan jotakin muuta, joka ei sisällä ainoastaan tulevaisuuden puiteohjelmaa tutkimuksessa, vaan myöskin innovointia ja myöskin tämä koulutusasia on otettava huomioon. Kun me tällaista uutta politiikkaa ehdotamme, niin toivomme, että se itsessään on yksinkertainen. Tämä on ensimmäinen asia koko tässä yksinkertaistamiskeskustelussa. Pitää yhdessä saada aikaiseksi jotain sellaista, joka toimii tavallisen kansalaisen, tavallisen tutkijan osalta, joka haluaa käyttää niitä resursseja, joita me tarjoamme. Se, että voisivat ymmärtää ensin näkemältä, mitkä ovat tavoitteet ja mitä yritämme saavuttaa niiden avulla. Toivottavasti voimme saavuttaa tämän yhdessä. Tämä liittyy myöskin tähän pirstaloistumisasiaan ja myöskin synergiaan jäsenvaltioiden kanssa. Me tiedämme, että teemme tässä työtä kriisin aikana. Tämä on tärkeä asia, kun kun ajattelemme tätä ajattelutapaa, joka liittyy politiikkaamme. Jokaisen euron, jokainen euro on tässä tärkeä. Tässä pitäisi saada lisäarvoa eikä mitään päällekkäisyyksiä. Meillä ei pitäisi olla mitään päällekkäisyyttä, mitä ei tarvita, joten meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja miettiä sitä, mikä on parasta paikallisesti ja mikä on Euroopan tasolla. No sitten tämä joidenkin Euroopan alueiden aliedustus. Tämä asia otettiin huomioon. Tämä on asia, jota meidän tulee työstää ja pitää löytää hyviä ratkaisuja. Me tiedämme, että meidän täytyy tätä huippuosaamista kasvattaa joillakin alueilla, mutta samanaikaisesti on myöskin hyvin vaikea saada aikaan kompromissia näistä osa-alueista. Meidän täytyy löytää siis oikea tasapaino, joka toimii kaikille. No sitten PK-yritykset, tämä on avainkysymys meille. PK-yritykset ovat innovaation moottoreita ja tästä syystä meidän täytyy työttää jotakin, mikä toimii niiden kannalta. No yksinkertaistaminen on yksi tapa. Sitten voitaisiin kehittää tiettyjä toimenpiteitä mutta meidän ei tulisi kuitenkaan ajatella, että yksinkertaisuus on, koskettaa ainoastaan niitä, vaan sen pitäisi olla periaate kaikille, pk-yritykset mukaan lukien, joten kaikkien pitäisi yksinkertaisesti päästä tähän mukaan. Meidän tulee todellakin tarkastella tätä yksinkertaistamisasiaa, mutta PK-yritykset ajattelevat hyvin paikallisesti. Meidän täytyy tarjota niille palveluja paikallisella tasolla, eli täytyy tehdä yhteistyötä kansallisella ja paikallisella tasolla. Ehkäpä tämä on paras tapa päästä eteenpäin. No sitten tämä yksinkertaistamisasia vielä. Se on avaintekijä, kun ajatellaan koko keskustelua ja siitä, miten me tätä puiteohjelma seiskaa hoidamme ja meillä on mahdollisuus muuttaa joitakin keskeisiä sääntöjä, ja jos tämä mahdollisuus on, sitä ei käytetä hyväksi, niin se tulee olemaan hyvin, hyvin, tota, hyvin huono asia, kun ajatellaan eurooppalaista tutkimuspohjaa. Kiitos. Puheenjohtajan mikrofoni ei ollut päällä. Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että nyt on aika äänestää, mutta haluaisin kuitenkin pikkuisen kommentoida huomioita. Kiitän kollegoita kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Ja mielestäni olemme suurista kysymyksistä melko lailla samaa mieltä. Tokihan on myös mielipideeroja, mutta jonkinlainen yhteisymmärrys on mahdollista saavuttaa varsinkin tärkeimpien kysymysten kohdalla. Puhuimme kohesion ja huippuosaamisen välisestä yhteydestä – huippuosaaminen on yksi kriteeri, mutta se ei voi kuitenkaan olla ainut kriteeri. Politiikan täytyy olla sellaista, että huomioidaan paremmin kohesio ja tasavertaisuus, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta sekä vihreässä kirjassa mainitut neljä ulottuvuutta. Yksinkertaistaminen on yksi. Rahoitus sekä yhteinen, rahoit, yhteinen kehys. Meillä on tietysti puiteohjelma, mutta olen samaa mieltä siitä, mitä kollegatkin ovat todenneet. Tämän keskustelun tulos on hyvin tärkeä tulevan puiteohjelman kannalta. Ja CIP-ohjelma, innovointi- ja kilpailukykyohjelma on merkittävä. Lisäksi myös rakennerahastot ja kohesiorahastot liittyvät tähän. Yhteistyö kohesiorahaston ja mainittujen ohjelmien välillä voi olla se ratkaisun avain, jota tarvitsemme. Sananen yhteisistä tutkimusohjelmista – No, ne ovat hyvin tärkeitä kohesion kannalta ja eurooppalaisten ohjelmien kannalta, sillä ne voivat lisätä osallistumista varsinkin alueellisesti eurooppalaisiin ohjelmiin. Hyvin nopeasti vielä kolme kohtaa, jos sopii. Täytyy käsitellä esitettyjä kysymyksiä. Innovointi- ja kilpailukykyohjelma ensinnäkin. Meidän on ehdottomasti vastattava sitä koskeviin kysymyksiin ja siihen otammeko sen mukaan, integroimmeko sen tulevaan puiteohjelmaan. Voimme keskustella siitä. Myöskin PK-yritykset ja kansainvälinen yhteistyö nämä, näitä kahta seikkaa on tarkennettava aivan ehdottomasti. Emmekä voi unohtaa kysymyksiä, joita on esitetty PK-yrityksistä. Yhtä asiaa ei ole käsitelty, ja se on se, että PK-yrityksille yksi merkittävä ongelma liittyy ammattitaitoiseen henkilöstöön, ja siihenkin meidän pitäisi pyrkiä reagoimaan. En haluaisi toistaa enää yksinkertaistamista ja muuta. Olen samaa mieltä niistä, mutta sitten ihan viimeiseksi mainitsen sen, että on löydettävä tasapaino alhaalta ylöspäin, ylhäältä alaspäin lähestymistapojen välille. Ja meidän täytyy myös määritellä se, mistä oikein puhumme, kun puhumme suurista yhteiskunnallisista haasteista. Kriisiaikoina suuret yhteiskunnalliset haasteet eivät liity vain teknologiaan. On myös sosiaalisia haasteita ja tasavertaisuutta eri tahojen välillä on ehdottomasti parannettava. Jäsenvaltiot ja eurooppalaiset rahastot – ja niihin osallistuminen on tällä hetkellä epätasa-arvoista. Esimerkiksi CIP-ohjelma, kohesio, huippuosaamisen osallistuminen ovat haasteita, joihin meidän on pyrittävä vastaamaan. Käsittelemme näitä tulevissa kokouksissa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Ja näin päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Eh, tämän keskustelun ja nyt ryhdymme äänestämään. Ja minä oletan, hyvät kollegat, että te olette ne pienet kivat kortit tuoneet mukananne. Tehdäänkö koe, kone, koeäänestys, koneellinen koeäänestys? Kuka on sitä mieltä, että dieselin hintaa pitäisi nostaa? Eli ei tämä ole mikään aito kohta. Kuka on sitä mieltä, että herra Pytikofer, ei, ei, ei sitäkään. Mitä? No hyvä. Koeäänestys. Kuka on sitä mieltä, että nyt pitäisi äänestys lopettaa, niin äänestys, pitäisi äänestys siitä äänestys alkaa. Halutaan vain tarkistaa, että laitteet toimivat. Äänestys päättyy ja sitten tulos. Oliko kaikki ok? No sitten voidaan aloittaa. Hyvät kollegat, yksi ehdotus eh, järjestyksen muuttamiseksi kollega Kalfin on pyytänyt, että äänestysjärjestystä muutetaan ja se tietenkin onnistuu ainoastaan, jos te hyväksytte sen. Hän haluaisi, että että tämä äänestys kohdasta 12 olisi äänestyslistan ihan lopussa. Niin, että jos, se hyvä, jos sen hyväksytte, niin ilmoittakaa sihteeristö, onko joku tätä vastaan. Ei kukaan vastusta, joten siirretään kohta 12 äänestys ihan äänestysten loppuun. Eli loppuun. Ja näin ryhdymme äänestämään kohdasta kahdeksan radiotaajuus politiikka. Teillä on äänestyslista edessänne. Nyt täytyy huolehtia siitä, että päästään nopeasti eteenpäin. Meillä on hyvin paljon äänestettävää. Eli olkaa tarkkaavaisia. Onneksi meillä on paljon kompromissitarkistuksia. Se helpottaa elämää. Kompromissi yksi, kuka puoltaa? Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi yhdessä kompromissi kolmen kanssa. Siis kompromissi kaksi ja kolme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin mihin? 26 puolesta vastaan. Saanko toistaa uudelleen 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta Oikein. 27 puolesta vastaan. No, koneäänestys. 27 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 232 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 27 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 28 puolesta tarkistetaan. 233 tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. IMKO 23 identtinen anteeksi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kult 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 ja IMKO 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kult 30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. IMKO 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ei, anteeksi. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 266 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. IMKO 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 271 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kultka 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kult 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kult kompromissi kahdeksan. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Raukeaa siis kompromissi 9. Äh, toinen osa tarkistetaan. 282 äh, toinen osa tarkistetaan koneellisesti – 282, siis toinen osa tarkistetaan koneellisesti. Joku pyysi sitä, äänestys alkaa. Äänestys, äänestys alkaa siis. Ja yksi EPP liikaa. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351, 351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 357 puolesta, 357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 359 raukea ja sitten kompromissi. Höckmark, olkaa hyvä. Um, Haluaisin vain varmistaa, että tarkistus 358, siihen liittyy suullinen tarkistus. Eli tähän liittyy muukin kuin veden toimitusvarmuus. Eli se, mitä tässä nyt äh, Robert Chadman ja muut ovat ehdottaneet niin, että haluaisin vain varmistaa, että tämä on otettu mukaan. Kyllä tämä suullinen tarkistus on otettu huomioon. Halusin vain vähän nopeammin edetä, se on ihan selvä. Pelkäsin, että tämä oli riittävän oraalinen. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 383 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta va- vastaan tyhjää. Ja, super. Imko 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 394 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 395 puolesta vastaan, tarkistus. 395 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 398 puolesta vastaan tyhjää. 398 puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten muut. No mistä on kyse? Eli toistetaan 398 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, listastani ei voi olla kiinni. 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 399 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 400 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 53 puolesta vastaan kertaalleen vielä 53 puolesta vastaan. No niin, hylätty. Imko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kult 2 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Imko 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 17, kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kult 4 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 sama. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta, vai liian nopeasti vai? Ai, 20. Jaa, jaa. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta. Mitäs tämä sitten on? Vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi 97 tarkistus. Äänestys alkaa ja päättyy ja hylätty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan. Yhdeksän. Yhdeksän, numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta ei kun raukeaa. Pitää paikkansa, raukeaa. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Colt 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty äh, hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kult, se, kult 17 Kult 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinäkö se oli? Ja sitten lopputulos. Meidän täytyy äänestää tästä lopputuloksesta, kuka puoltaa. Ja sähköisesti on parempi. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy päättyy ja hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma. Meidän täytyy äänestää tästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Joitakin puuttuu. Äänestys päättyy. Tulos. Melkeinpä sama. Onnittelut. Seuraavaksi pääsemme sitten kohtaan yhdeksän. Kollega Merkis on nyt vuorossa. No niin, kompromissi yksi puolesta. Liian nopeasti. Selvä. Pieni paussi. Für den vortragenden Künstler esiintyvälle taiteilijalle. Kompromissi yksi puolesta, vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Raukea, raukea, raukea. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voisitteko hieman täällä puhua hiljemmin, koska tämä ei ole niin helppoa. 58 puolesta vastaäänet tarkistetaan. 58 tarkistetaan, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvä. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? Tarkistetaan. 67. Tar- äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovi auki, kiitos. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta. Eh, anteeksi, siis 74 puolesta. Vastaan No mitä täällä nyt on tekeillä? Oletteko väsyneitä? Jälleen kerran 74 puolesta. äänet. Ei tämä tästä parantunut. Tarkistetaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Selkeästi. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loistavaa. 103. 103 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta tarkistetaan. Siis 112 toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. 112 toinen osa. Äänestys on päättynyt. Yksi EPP-läinen liikaa. Yksi EPP-läinen liikaa. Selvä. Hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 138 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan 157 vielä kerran puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä, kyllä hyväksytty. Katsotaan, tarkistetaan. No se oli selvä. 187. Äänestys alkaa ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan, vastaan. Tarkistetaan. 197 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hehe. Kompromissi 20. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty 214 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 214 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 222 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan uudestaan 226 puolesta vastaan tarkistetaan. Parempi tarkistaa. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan uudestaan vielä 231 puolesta vastaan Hylätty. 232 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan uudestaan 260 puolesta vastaan tarkistetaan. 260 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 31 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 270 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 32 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 tarkistetaan. 290 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 291 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 293 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 299 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. hyväksytty selkeästi. 300 puolesta vastaan. Kaikki eivät täällä vielä nosta kättään. Eli siis 300 puolesta. Selvä. Vasta äänet tyhjää hyväksytty. 301 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, 36 puolesta, ei ketään. Niin, siis minä unohdin jonkun. Minkä? Voi, anteeksi unohdin kompromissin 35. Se on kaikkein tärkein. Kompromissi 35 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tämä yksi hoidettiin jo. 35. Tarkistus 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikö näitä voitaisi hoitaa yhdessä? 3-7, voiko ne äh, hoitaa yhdessä? Kolmesta seitsemään. Kaikki yhdessä. Puolesta vastaan. Loistavaa. Hyväksytty. Nyt sitten yksi Intalta puolesta vastaan. Aa, yhtenä ryhmänä 1-6 puolesta. Ai eikö? Siis onnistuiko tämä vai ei? Siis yhdestä kuutoseen. Inta. 1-6 yhdessä. Eli kuka puoltaa 1-6 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten inta 10 puolesta. Inta 8 Inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Entäs 14-16? Voiko ne yhdistää? Ei. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olisihan tämän voinut näin tehdä. No niin sitten Empel. Voiko tässä yhdistää kakkosesta viitoseen? Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Täällä on vielä muutama. 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, siis 17 asti. Voiko nämä yhdistää? Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 19 vain toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20, 23, voiko nämä ottaa yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, selvä. 27 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Selvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. No niin, sitten Envi. Voimmeko ykkösen, nelosen, seiskan, kasin, ysin, kympin, yksitoista, kaksitoista ottaa yhdessä? Yhdeksään asti. Seiskaan asti. Seiskaan asti yhdessä. Yksi, neljä ja seitsemän yhdessä puolesta. Ai eikö? No, yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Kahdeksan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Anteeksi, yhdeksän. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisitoista. Ainoastaan toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme ottaa 19-22 yhdessä. 19-22 siis yhdessä puolesta. No mikäs tässä nyt on homman nimi? Nämä on siis katettu tällä vai? No tämähän jatkuvasti muuttuu tämä lista. Niin. 20 ja 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minulla on tämä viime yön lista, sehän muuttuu tunneittain. 25, 25 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta sama ongelma, sama lista. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 tarkistetaan. 27 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 29 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Voimmeko ottaa 30, 31 ja 32 yhdessä? Emme. No niin, 30 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan, luultavasti hyväksytty. Ei vastusteta siis, eli hyväksytty. Herra Bytikov puoltaa tätä näkemystä. No niin, seuraava kolme IMKO 7.11. 7.9. Se, eikö sekään käy? 7.9. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 ensimmäinen osa. Eikö sekään käy? Siis tämä on eilisillalta tämä minun äänestysluettelo. Eli kolme regiltä. Regi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä 4, yhdessä. 4, yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 8 ja 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ja 18 puolesta. Puolesta. 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 ja 22 ehkäpä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta Yhdeksän ja yksitoista. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 17 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voinko ottaa A, B, yhdessä? Ei. No niin, A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan uudestaan koneäänestys vitosesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kutonen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Uudestaan seitsemän puolesta. Vastaan. tarkistetaan. Seitsemän tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti. No niin, tehdäänpä se sitten vielä 13 puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. Haluamme ottaa kaikki. No niin, sitten loppuäänestys sähköisesti. Ja ylipäätään äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Yksi EPP liikaa. No niin, riittää ja onneksi olkoon. Ja Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat kaikki nämä kompromissit tehneet. No niin. No. Sitten kohta kymmenen ei olla lainkaan vielä lopussa. Herra Odi. Eli suoraan mennään tarkistukseen, niin. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää vastaan. Otetaan uudestaan. Numero kuusi puolesta vastaan hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 17 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 18 lisäyksenä puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 19 myöskin lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 23 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 36 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 37 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 38 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 27 kompromissi siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56, 65 eh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komprom- ai, 72 tarkistus 72 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Herra Pytikofer, missä teidän silmänne olivat? Ei mitään enää vastalauseita. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Näin käy, jos kaikki otetaan huomioon. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 kompromissi siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Tarkistus 83. Äänestys alkaa. 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hylätty. 88 puolesta. Kiitoksia vastaan. Täytyykö näin olla tyhjää? Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Siis kompromissi 10. Matias. Ai, virhe vai? Sim, obrigada, Sr. Presidente. Antes da votação do compromisso 10, queria só apenas referir que... Kiitos, puheenjohtaja. Ennen kuin äänestämme tarkistuksesta 10, niin haluaisin sanoa, että tarkistus 14, jonka olen esittänyt, ja valitettavasti puhujan mikrofoni meni poikki. Niin, anteeksi, mikrofoni todellakin hiljeni. Niin, ennen kuin äänestämme tästä kompromissista, niin tarkistus 114 joka sisältyy kompromissiin. Olen samaa mieltä siis esittelijän kanssa tästä, että tässä on äänestettävä näistä erikseen, koska minun mielestäni tämä ei kata esittämääni tarkistusta. Kyse on tieteenalan epävarmista työpaikoista. Mutta tällä hetkellä käsittelemme kompromissi 10. Yhdeksästä äänestettiin. E- niin, siis kompromissitarkistuksessa 10 tämä on mukana. Ja 114 tarkistus, tämä on siis listalla. Minä olen samaa mieltä Odin kanssa siitä, että minun mielestäni minun tarkistuksestani pitäisi äänestää erikseen ja lisäyksenä. Yeah. No, herra Odi, voidaanko näin toimia? Je lis l'amendement tout en regrettant que Niin, ole, tässä tarkistuksessa sanota, pahoitellaan sitä, että tieteenalan työt ovat aina epävarmoja – Tämä on hieman hankala juttu sinänsä, mutta koska tässä halutaan kompromissiin päästä, niin tämä sopii minulle. Good. also kompromiss No, kompromissi 10 ilman 114. Kuka puoltaa? Kiitos. Kuka äänestää vastaan? Tyhjä hyväksytty. Ja sitten 114 erikseen. Kuka äänestää sen puolesta? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta. Mitäs sitten? 150 puolesta No kaikkiko siinä oli jo? 150 puolesta, joko kaikki äänestivät? No vasta-äänet sitten. No okei. Okay. Jos haluatte, täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 150 tarkistusäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Raukea, raukea, raukea. Ja 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166. 166 puolesta. 166 puolesta vastaan. Täytyy uudestaan ottaa 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209. 209. Zustimmung? Gegenstimmen? Kann ich nicht erkennen. 209 Zustimmung?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 Enthaltungen beschlossen. 238 Zustimmung, Gegenstimmen. Check. Puolesta vastaan, siis 238 ää, tarkistusäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 kompromissipuolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Komp- äh, kun 283 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti 4 ei. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Raukeaa. 290, 290 lisäyksenä puolesta vastaan. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 298 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 302 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 303 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopullinen äänestys, Odi. Ai, Odi ensin, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, haluaisin, että sihteeristö tarkistaa, eh, että olemmeko kompromissitarkistus 17 äänestäneet. Voi olla, että olen tässä väärässä, mutta en ole saanut vahvistusta. Minusta näyttää, että 17 ei, tark- ei äänestetty. Se koskee naisten osallisuutta, joten voidaanko tarkistaa? I've got. We've gotten everything. I think we have voted on everything. That Can you tell us? Ja, ja, ja. Ja, wir haben gemacht. Ja, ist Kyllä, kyllä on puollettu, joten voimme mennä loppuäänestykseen ihan rauhassa. Ähm, lopullinen äänestys, äänestys alkaa. And in some seconds closed. Ja sitten äänestys päättyy. Ja sydämelliset onnittelut. Ja Täten ryhdymme äänestämään kollega Remekin mietinnöstä. Seuraava. Niin, siis tämä on epäreilua. Minun täytyy täällä yksin hoitaa tämä. No niin, voimme aloittaa. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kolmonen tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Kolmonen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4a puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 toinen, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 24 25 25 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 46 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 47 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 48 49 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Edustaja Geri. Remek. No sitten kohta 13 seuraavaksi. Kollega Rode. Morning. Morning. Okei, okay, kompromiss 1. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta puolesta vastaan kompromissi kolme siis tarkistetaan. Kompromissi kolme tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme on hyväksytty. Ja sitten yksitoista, vai pitääkö paikkansa? Ei kun tarkistus 12 puolesta. Tarkistus 12. Okei, okay, also... Eli kolme hyväksyttiin ja nyt on vuorossa tarkistus 12. Tarkistus 12, eli kaksi sen jälkeen. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten, ai liian nopeasti vai? Seuraavaksi olisi 17, jos löydätte sen. Niin jatketaan. Voimmeko aloittaa? Onko ok? blockchain and when we start there... Niin järjestystä muutettiin ja siitä ei muistutettu ennen äänestystä, joten nyt tässä ollaan vähän pihalla. Minä ehdotan, että ääne, aloitamme äänestykset alusta. Niin mitä? Anteeksi. Eli mistä alusta? Aamusta lähtien vai? Well, there was a change. Niin, siis tässä oli muutos järjestyksessä, mutta kukaan ei nyt muistuttanut tätä ja pahoitellut tätä. Kukaan ei muistuttanut, että järjestys on muuttunut. Ei ole mikään ongelma aloittaa alusta. Anteeksi vaan. Niin, me olemme siis muuttaneet äänestyslistojen järjestystä. Mutta täytyykö meidän koko mietintö ottaa alusta lähtien? No tähän mennessä kaikki jo oli kunnossa. Kompromissi kolmehan oli ensimmäinen kistanalainen kohta. Sopiiko tämä? Mutta aloitetaan nyt vielä tästä kompromissista kolme. Kompromissi kolme. Kompromissi kolme ja sähköinen äänestys. Kompromissi kolme. Koneäänestys, kun äänestys alkaa. Eli Rooden, Jens Rooden mietinnöstä on kyse, lausunnosta. Hyvät naiset ja herrat, voisimmeko aloittaa uudelleen? Nyt siis meillä on Rooden lausunto käsiteltävänä ja siitä kompromissi kolme se on tässä äänestyslistalla, voin kyllä kertoa teille sen. No niin, nyt pyydän, hyvät naiset ja herrat, kompromissi kolme Rooden mietintöä koskeva koneäänestys ja äänestys alkaa. Viimeistä kertaa äänestämme tästä. Äänestys alkaa sisään ja päättyy. Ja sama tulos, melkein sama. No sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi raukeaa. 45. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hieno lista. 70 ei, vaan 68. Tarkistus 68, 68 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 71 puolesta. Ai 70 tarkistus. Tarkistetaan. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Kyllä. 71 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Ja selkeästi hyväksytty. 14 Euroopan uusi kauppapolitiikka Euroopan 2020 strategian puitteissa. Onko kollega Gryps paikalla? Minä. Niin, miten tämä nimi nyt lausutaan? Haluaisin lausua sen kerrankin oikein. Auttakaapa minua. Miten se lausutaan? Joka kerta te aina sen lausutte paremmin. Gzyp. Kiitos. Eli kollega Jypin mietintö, siitä äänestetään. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aha, toinen siis raukeaa. Anteeksi, anteeksi. Toinen osa raukeaa, koska hyväksymme kompromissin kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 17 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää 38 hylätty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kohdalta 40, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 45 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 47, 46 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 47 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys on päättänyt. Hyväksytty. Onnittelut. Nein. Ja nyt on vuorossa kohta 12. Kollega Vidal Quadras, olkaa hyvä. President, you, you were asking how to pro- Työjärjestyspuheenvuorot. Te kysyitte, miten herra Zrbin nimi pitäisi lausua. Viisi konsenttia sukunimessä ei yhtään vokaalia. Tämä on syrjivää Välimeren maiden kannalta. Ja perustamissopimusta on muutettava, jotta me saamme korvauksen tästä. Kollega Langen haluaa vielä syventää tätä, kun meillä on niin No niin, minä haluaisin juuri sitä varten ähm, sitä äh, syventää, kun suomalaiset ovat tähän tasoitusta antaneet. Jokaisessa suomalaisessa kunnon nimessä on vähintään äh, viisi konsonanttia A. No niin, jos haluatte vielä syventää tätä, niin iltapäivällä erillinen työryhmä kutsutaan koolle, mutta nyt äänestetään Kalfinin lausunnosta. Hän ei ole vielä paikalla. No mutta sitä huolimatta lähdetään liikenteeseen. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44, 9, 44 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 ja 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta. 49 raukeaa. No sitten 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Anteeksi. 50 raukeaa. Ja 51 puolesta. Se on kohta kohdalta, siis kahdessa osassa. Siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä vai tarkistetaan? No 51, 51 toinen osa tarkistus, koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Uudestaan 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50, 75 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 raukeaa. Ei, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 ja 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta 80, 82, tarkistus. Ai 80 80-82 tarkistusäänestys äänestys alkaa. Ja tarkistusäänestys päättyy. Ja aika tiukka äänestys. Sitten 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 ja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 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestys sähköisesti. Koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntöpäätöslauselma. Onko sellainen? No niin, kiitoksia. Siinä se oli. Kiitoksia teille kaikille kurinalaisuudesta. Ei lainkaan huonoa, puolitoista tuntia meni. Oikein hyvä. Monet kiitokset. Ja nyt me voimme aloittaa. Jos hyvin nopeasti poistutte huoneesta, ei kaikki, mutta niiden, joiden täytyy mennä töihin. Ei mitään ongelmaa, jos kaikki lähtee. Mutta nyt on seuraava kohta esityslistalla kohta kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa. Charles Chichester, olkaa hiljaa. Ja ainoastaan herra Chichesterillä on puheenvuoro. And if anybody persists in talking or staying when they want... Kiitos puheenjohtaja. Jos joku täällä vielä puhuu lähtiessään ulos, niin pidän henkilökohtaisesti huolen siitä, mitä heille tapahtuu. Nyt puhumme tietosuojasta. Olemme laatineet hyvin lyhyen lausunnon ja kehotankin, että kollegat tutustuvat siihen. Haluaisin korostaa sitä tärkeää kohtaa, että me haluamme välttää liiallisen hallinnollisen taakan ja byrokratian erityisesti yritysten ja etenkin pk-yritysten osalta tämän lainsäädännön yhteydessä. Ja näin ollen toivon, että kollegat ovat yhtä mieltä siitä, että pyydämme komissiota kiinnittämään paljon huomiota kohtiin 1, 2, 3, koska ne ovat aivan erityisen tärkeitä tässä asiassa. Kohdassa viisi käsitellään sisäänrakennetun yksityisyyden periaatetta. Ja täytyy myöntää, että haluaisin tähän vielä komissiolta hieman selvennyksiä. Mitä he oikeastaan tarkoittavat sisäänrakennetulla yksityisyydellä? Minulla on siitä oma epäilykseni, mutta luulenpa, että muitakin tulkintoja mahdollisia tulkintoja on. Sitten kohdassa kuusi. Siinä kehotetaan komissiota harkitsemaan mahdollisuutta korvata käyttämään käy, tällaisia seuraamuksia, käyttöön liittyviä seuraamuksia. Ja sitten kohdassa seitsemän palataan jälleen siihen, että pyritään välttämään liiallinen taakka yrityksille ja asiaan kuuluville henkilöille. Tässä siis tämä, hyvä puheenjohtaja. Olisi hienoa kuulla, jos kollegoilla olisi tähän näkemyksiä esitettävänään muussa tapauksessa. Tämä näin, vai pitäisikö minun jatkaa niin kauan, että Langen on päässyt loppuun? Entschuldigung niin suuret pahoittelut, että en kuunnellut, mutta kollega Grote haluaa ottaa kantaa tähän asiaan. Ja, vielen dank, vielen dank. Monet kiitokset, Chichester, tästä lausunnosta ja myöskin perusteluista tähän lausuntoon. Tämä on monimutkainen aihe. Ja aina kun on teknologista edistystä tapahtunut, niin silloin täytyy aina myöskin tarkistaa tietosuoja ja aina laahataan perässä. Äh, on vaikeata teknologian kehityksen kanssa pysyä kärryillä. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi liikaa ottaa mukaan. Ja jos ajatellaan digitaalista agendaa, niin huomaamme, että meidän pitäisi pk-yritysten kohdalla helpottaa niiden toimintaa, ei niin, että äh, joka, jokaisen pitäisi aina panostaa paljon, että pääsisi markkinoille. Tässä kohdin meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että ei pelkästään tämä koske PK-yrityksiä, vaan että sosiaalisissa verkostoissa on myöskin teknologia kehittynyt. Ja minun jäsenvaltiossani on paljon pohdittu sitä, että miten voidaan taata se, että henkilöt pystyvät itse oman henkilösuojansa tarkistamaan ja minä tulen tästä tarkistuksia esittämään. Ja jos ajatellaan uutta tai direktiivin uudistusta, niin sisäisen valiokunta on siitä vastuussa. Sitten tässä tarkistuksessa pitäisi uudet tiedot, eli geneettiset tiedot ottaa huomioon niin, että meidän ei tarvitse tässäkin juosta perässä, vaan minä kannatan yhtenäistämistä. Meidän pitäisi kustannuksia säästää eikä aiheuttaa niitä ja sikäli olen edeltävän puhujan eli lausunnon valmistelijan kanssa samaa mieltä. Eli uskon, että me löydämme varmasti teollisuusvaliokunnassa hyvän kompromissin niin, että yksilölliset oikeudet otetaan huomioon ja että ei PK-yrityksiä rasitetaan liikaa. Tämä oli minun kommenttini. Kiitoksia oikein paljon kollega Niebler, joka on myöskin vastaavassa valiokunnassa. Hän saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ole Libe-valiokunnan jäsen, olen ainoastaan täällä jäsenenä. Oikeudellisten aivan niin niin. Juu, kyllä, olin myöskin äänestyksessä mukana ja pääsin vasta tänne nyt. No niin, kiitoksia oikein paljon tämän lausunnon valmistelusta. Mielestäni on hyvä, että tässä myöskin pohditaan vaikutuksia PK-yrityksiin. Voin tukea tätä kaikkea. Haluaisin tässä ottaa vielä kaksi asiaa pohdittavaksi tässä keskustelussa. Eilähän meillä oli komission jäsen Neli Cruz paikan päällä. Hän kertoi omista pyrkimyksistään seuraavien kuukausien ajaksi liittyen myöskin tähän digitaaliseen agendaan. Ja hän myöskin kertoi, että tähän cloud computing-aiheeseen hän tulee kehittämään uuden strategian. Ja tämä on myöskin aihepiiri, jota meidän tulisi käsitellä täällä enemmän. Jos me haluamme kunnon tietosuojaa Euroopassa, niin voin tukea kaikkea sitä, mitä kollegat tässä sanoivat eikä silloin hyödytä, jos kukaan tässä ei voi puuttua tähän. Myöskin kansainvälinen ulottuvuus täytyy ottaa huomioon ja pohtia, että mikä on tietosuojan taso muilla maailman alueilla. Ja jos nyt sitten meillä halutaan pitää kiinni hyvin korkeasta tietosuojan tasosta, niin silloin esimerkiksi kun tietoja sitten siirretään paikasta toiseen, että meillä on myöskin mahdollisuus, ei ainoastaan tässä puhua luottamuksesta ja hyvästä tahdosta, vaan että meillä on myöskin olemassa välineet ja valvoa sitä, että missä tietosuojan tasosta pidetään kiinni. Joten sopimukset Yhdysvaltain kanssa on asia, jota täytyy vielä tarkistella. Meillä on siellä sopimus ja täytyy myöskin katsoa, että onko se vielä ajankohtainen vai voitaisiinko siinä sitten jotakin muuttaa. Ja sitten kun ajatellaan tietosuojadirektiivin päivittämistä, niin sisäasiainvaliokunnassa sitä juuri käsitellään. Pitäisi myöskin pohtia, että miten eurooppalaisten direktiivien toimialaa muotoiltaisiin siten, että tässäkin tällaista siirtoa tapahtuisi. Kun kyse on meidän kansalaisistamme, niin voitaisiin varmistaa, että tietosuoja heidänkin kohdallaan toimii. No sitten toinen asia, josta haluan puhua, tämä sisäänrakennettu yksityisyys. Kollega Chichester kysyi aivan oikeutusti, että mitä sillä ymmärretään. No, minä ymmärsin tässä sen, että tässä pohdittaisiin äh, tällaisissa default-tapauksissa, kun puhutaan yrityksissä, niin tietosuoja olisi integroitu jo teknologiaan ikään kuin alusta lähtien. Tämä on mielestäni hyvin järkevä lähestymistapa. Näkisin tämän hyvin myönteisessä valossa, mutta haluaisin tähän vielä lisätä, että myöskin Euroopan tasolla tulisi vielä aloittaa tiedotuskampanjoita, kun ajatellaan nuoria ihmisiä, jotka ovat verkossa toiminnassa ja antavat kaikki tietonsa sinne. Pitäisi hiukan pohtia tätä, koska verkossa liikkuu paljon ihmisiä, joilla ei ole näin hyvät tarkoitusperät, joten tässä pitäisi jonkinnäköistä tiedotuskampanjaa järjestää jäsenvaltiokohtaisesti mehän käytämme hyvin paljon rahaa aivan järjettömiin asioihin, niin olisi hyvä, että tässä kohdin pyrittäisiin hiukan herkistämään nuoria. Siis heitä ei pitäisi holhota tai valvoa, vaan heitä pitäisi ikään kuin herkistää siihen, että he olisivat hiukan varovaisempia omien henkilötietojensa kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, Kolarska Bobinska, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman. First Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää herra Chichesteriä lausunnosta. On oikea viesti, että tietosuojan täytyy olla balanssissa. Ensinnäkin yksilön oikeuksien ja yritysten toimivuuden varmistamisen välillä. On oltava oikea tasapaino, eikä saa olla liikaa hallinnollista taakkaa. Mielestäni on joitakin asioita, joita pitää muuttaa tai ehkä lisätä. Ensinnäkin meidän pitäisi suhtautua avoimemmin direktiivin uudistamiseen. Lausunto on liian suhtautuu liian kielteisesti tähän. Komissiolta pitää pyytää uusia periaatteita ja testejä vain, jos niitä tarvitaan. Ja jos niitä tarvitaan, niin totta kai me niitä vaadimme. Pitää siis vaatia tekstejä ja meidän täytyy olla valmiita myös niitä muuttamaan. Sitten se, että pyrimme yhteisiin eurooppalaisiin standardeihin ja missä iässä vaikkapa suostumus on mahdollista antaa. Fyysinen sijainti on vaikea tietää, mitä jäsen, minkä jäsenvaltion lakia tähän asiaan sovelletaan. Kolmas asia on tilivelvollisuus. Meidän täytyy löytää ratkaisu siihen, kuka on tilivelvollinen silloin, kun samaa tietoa käsittelevät useat eri tahot. Tuossa ketjussahan niitä varmasti on monia. Sitten tunnusjärjestelyt, ne pitää olla tunnistettavissa – määriteltävissä esimerkiksi verkkosivujen osalta. Henkilötietojen siirron osalta tarvitse, me tarvitsemme sitä, että tiedot ovat jäljitettävissä jonkin aikaa silloin, kun yritys siirtää tietoja toiselle. En voi tietää tai ei voida valvoa sitä, miten tietoja mahdollisesti on muutettu tuossa siirtoketjussa. Tämä on tärkeä erityisesti silloin, kun saa vaikkapa roskapostia ja haluaa tietää, mistä posti on lähtöisin. Komission pitää myöskin selventää tietosuojan ja e, nuorisoon kohdistuvan toimen välistä suhdetta. Komission täytyy selvittää tähän liittyvää kantaansa. Kiitos. Danke. Kiitoksia. Seuraavaksi Leena Eek. Thank you, Chair. Also I... Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin minä haluaisin kiittää Charlesia tästä lausunnosta. Hän on onnistunut tasapainottamaan eri edut melko hyvällä tavalla – kun ajatellaan sitä kehitystä, joka meillä tässä asiassa on ollut, jossa pitkään on jätetty huomiota esimerkiksi turvallisuus, yksityisyys, riippumattomuus ja oikeudet, tämänkaltaiset oikeudet, niin oikea tapa mielestäni siinä, että löydetään yhteinen linja tähän, on tasapainottaa turvallisuusintressit kustannusten kanssa ja kolmanneksi henkilökohtaisten oikeuksien kanssa. Meillä on koko joukko ehdotuksia, joista on keskustelua, joista tullaan vielä keskustelemaan, joissa turvallisuusintressit ovat äärimmäisen tärkeitä ja joissa kustannukset ja vastuullisuus tai riippumattomuus ovat ikään kuin kadonneet keskusteluihin. Meidän täytyy tarkastella näitä rikkomuksia riippumattomuutta kohtaan, joita mm, tässä tulee esille. Joten mielestäni tässä on koko joukko hyviä kohtia tässä lausunnossa. Me tarvitsemme kokonaan, siis kattavan kuvan tästä. Tästä syystä tämä sisäänrakennettu yksityisyys on asia, jota tulisi kyllä kehittää Ja on hyvä myöskin lisätä henkilöiden rekisteröintiä ja myöskin heidän toimiensa ja liikkeidensä rekisteröintiä. Mutta kun nyt mietitään sellaista henkilöä, joka on melko hyvä netin käyttäjä, niin tulos on kyllä melko pelottava ja näin tämä näyttää lisääntyvän. Sitten myöskin jotkin näistä päätöksistämme ovat esimerkiksi aiheuttaneet valtaisia kustannuksia pk-yrityksille ilman, että olisi turvallisuusnäkökulmasta saatu se tulos aikaan, jota me toivoimme. Joten tässä mielessä mielestäni tekstisi on oikein hyvä ja meidän tulee kyllä jatkaa keskustelua myöskin tässä mielessä. Kiitoksia. Ja, ich jetzt, äh, niin, Minun pitää vielä, tai sain vastauksen siihen, että onko komission edustaja vielä paikalla. Kukaan ei ole, mutta Charles, haluaisitko käyttää puheenvuoro vielä? Because we have here the name and we... Niin, meillä on täällä nimi ja me odotamme. Niin, minä, minä tulin juuri paikalle. Olen tietosuojayksiköstä. Niin, Charles, jos hyväksyt, niin voisimme antaa tässä ensin komissiolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. No Minulla ei ole mitään erityisiä kommentteja. Haluaisin kiittää valmistelijaa ja valiokuntaa hyvin kattavasta lausunnosta. Nämä ovat myöskin osa vaikutusten arviointiamme ja me odotamme kyllä jatkotyötä ja jatkokeskustelua tästä asiasta. Kiitos. Loistavaa, Charles. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän kollegoita ystävällisistä sanoista ja rakentavista huomioista. Haluaisin esittää muutaman erillisen huomion niihin, mutta toiseksi haluaisin esi- kertoa olevani hyvin tyytyväinen siihen, että päämietintöä käsitellään toisessa valiokunnassa ja kun tähän liittyy niin monia asioita, niin muut valiokunnat käsittelevät niitä myös. Tämän takia me olemme keskittyneet ehkä Ruuden mielestä liikaa, mutta me tässä keskitymme erityisesti PK-yrityksiin kohdistuviin vaikutuksiin. Mutta tämän valiokunnan vastuualueeseen kuuluu teollisuuskysymykset, ei välttämättä yksilön oikeudet ja vapaudet. Näin ollen haluaisin vain sanoa uudelleen, että olen samaa mieltä pitkälti siitä huolesta, miten yksityisyyskysymykset liittyvät näihin sosiaalisiin verkkoihin. Erityisesti lapsia voidaan kehottaa olematta avaamatta Facebook-profiilia. Voisin myöskin kiittää rouva Niebleriä tästä hyvin hyödyllisestä selvennyksestä liittyen siihen, mitä tarkoitetaan sisäänrakennetulla yksityisyydellä. Tämä avasi kyllä silmiäni. Kiitos oikein paljon. Mielestäni meidän pitää todellakin pyrkiä tasapainoon sen välillä, että ihmiset ovat tilivelvollisia tiedonkäytöstä, mutta toisaalta emme saa toisille aiheuttaa liikaa hallinnollista taakkaa. Puheenjohtaja, ehkäpä meidän pitäisi keskustella aikataulusta ja määräajoista. Yeah, that's clear. Yeah. Um, um, that... No se on selvä. Meillä on 13. huhtikuuta kello 12 määräaika tarkistusten jättämiselle. Siis niille, jotka haluavat vielä tarkistuksia esittää. Mikäli ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin totean, että tämä esityslistan kohta on käsitelty. Ja kun katsellaan tuota kelloa, niin meillä olisi puoli tuntia vielä aikaa, mutta meillä on enää esityslistan kohta niin, että jatketaan tänään iltapäivällä. Toivotan teille hyvää ruokahalua.